Alexander Graf Lambsdorff. Seuraavaksi Alexander Graf Lambsdorffin mietintö puolustuksen ja turvallisuuden alan julkiset hankinnat. Esittelijä neljä minuuttia. Olkaa hyvä, edustaja Lambsdorff. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Tällä hetkellä on olemassa maailmanlaajuisesti 13 EU-missiota, joilla me autamme rauhan ja vakauden luomisessa. Yhdeksän niistä on jo saatu päätöksen ja monissa näissä tapauksissa meidän jäsenvaltioidemme armeijoiden yksiköt ja poliisien yksiköt joutuvat työskentelemään hankalissakin olosuhteissa. Samanaikaisesti tiedämme, että on olemassa enemmänkin kriisejä ja Euroopan vaikutuksen kysyntä kansainvälisessä politiikassa enemmänkin kasvaa kuin kutistuu. Tiedämme myös, että me eurooppalaiset usein emme kykene toteuttamaan missioitamme niin kuin meidän itse asiassa tulisi, siis ihanteellisesti varustautuneena yhteensopivana ja strategisesti järkevästi. Tämä on saatava aikaiseksi, sillä sen me olemme velkaa sotilaillemme ja poliiseillemme maailmanlaajuisissa toimissamme. Mutta me olemme tästä tilanteesta vielä kaukana. Yksi syistä on meidän pirstoutuneet puolustusmateriaalimarkkinamme. 27 jäsenvaltiolla on 89 eh, eri tutkimusohjelma. Yhdysvalloilla on sentään vain 29. Jäsenvaltioiden välillä tehdään aivan liian vähän yhteistyötä tuotekehittelyssä. Niin sanotut historialliset toimittajat ovat niitä, joita käytetään, eikä ehkä parempia tavarantoimittajia. Sen me haluamme saada muuttumaan. Hyvät naiset ja herrat, vuosittain Euroopan puolustusmarkkinoilla liikkuu noin 91 miljardin euron edestä hankintoja. Tämä on eh, niin eh, surullinen tilanne, että Saksa vielä jää siinä viimeiseksi. Ja näiden puolustusmateriaalihankintojen sisämarkkinat eivät selvästikään toimi. Investointeja high-tech-alaan ei saada aikaiseksi, näin meidän puolustusvoimamme eivät saa parasta mahdollista varustustoa ja varoja haaskataan. Pitkälle kehittyneet tuotteet ovat yhä kalliimpia, mutta samaan aikaan puolustusmäärärahat pysyvät ennallaan tai jopa vähenevät. Tässä tilanteessa on ihan selvää, mistä on kyse. Ei siitä, että tarvitaan enemmän puolustusmäärärahoja, vaan siitä, että käytettävissä olevat varat käytetään fiksummin. Sen me olemme veronmaksajillemme velkaa. Siksi tämä parlamentti on vuonna 2005 mietinnössään vaatinut komissiota esittämään alaa koskevaa direktiiviä. Näin komissio on nyt tehnyt yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa. Meille ja minulle esittelijänä on ollut äärimmäisen tärkeää, että presidentti Sarkozy Ranskan puheenjohtajakauden painopistealueita koskevassa puheessaan mainitsi erityisesti Euroopan puolustusmateriaalimarkkinat. Näin on selvää, että neuvosto ja komissio toimivat asiassa yhtä köyttä vetäen. Ensimmäisen käsittelyn aikaansaama yhteisymmärrys on nyt tulosta tästä kaikesta. Toivottavasti huomenna voimme yhdessä näin luoda perustan uudelle eurooppalaiselle puitteistolle, avata markkinat, saada aikaan enemmän avoimuutta ja kilpailua. Hyvät naiset ja herrat, tämä direktiivi pitää ottaa esille myös omassa kontekstissaan. Joulukuussa me jo käsittelimme menestyksekkäästi puolustusmateriaalien sisämarkkinoilla tapahtuvia hankintoja. Tämä tämän päivän direktiivi on eurooppalaisen puolustuspaketin toinen tärkeä osa. Nämä toimivat kyllä irrallaan toisistaan, mutta käytännössä ne tarvitsevat toisiaan. Siksi meidän työmme saattaminen päätökseen varustelupaketin osalta huomenna on niin tärkeää. Se ei tuo yhdessä yössä markkinoille mitään vallankumousta, se on selvää, mutta se on tärkeä askel eteenpäin ja se voi viedä eurooppalaista puolustuspolitiikkaa ratkaisevasti eteenpäin. Lopuksi haluaisin kiittää sydämellisesti kollegoitani, varjoesittelijöitä, Sederschöldeä, Weileria ja Kallenbachia aina hyvin reilusta, joskus kriittisestä, mutta aina rakentavasta yhteistyöstä. Kiitän yhtä lailla myös neuvostoa ja komissiota, kaikkia osallisia koskee Mielestäni se, että he ovat osoittaneet poliittista tahtoa, kompromissivalmiutta hyvin onnistuneessa suhteessa. Rakentavan politiikan luominen yhdessä eurooppalaisille on meidän kaikkien velvollisuus kansalaisiamme kohtaan. Uskon, että voimme huomenna tämän paketin hyväksynnällä ratkaista oman osamme tässä palapelissä. Muutoin olen sitä mieltä, että tätä keskustelua tulisi käydä Brysselissä eikä Strasbourgissa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Lambsdorff. Sitten komission jäsen, herra McCreevy, olkaa hyvä. Arvot parlamentin jäsenet, ensinnäkin pyydän anteeksi sitä, että ääneni on kovin käheä, mutta minulla on tässä pieni flunssan poikanen päällä. Puolustus- ja turvallisuusmateriaalia koskevien markkinoiden direktiivi on peräisin vuoden 2007 niin sanotusta puolustuspaketista osa sitä. Tämä on merkittävä askel eteenpäin kohti yhteisten eurooppalaisten puolustusmarkkinoiden luomista. Tämä jo sinänsä on merkittävä askel eteenpäin, kun pyritään parantamaan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Tämä direktiivi on äärimmäisen tärkeä, koska se auttaa vahvistamaan Euroopan puolustuskykyä. Julkiset hankinnat ja määrärahojen käyttö on paljon tehokkaampaa ja kansallisten turvallisuus paranee. Neuvotteluprosessi, joka johti tähän sopimukseen, on hoidettu läheisessä yhteistyössä parlamentin neuvoston ja komission välillä. Sen vuoksi haluaisin lämpimästi esittelijää herra Lambsdorffia kiittää erittäin tehokkaasta ja hedelmäisestä työstä ja yhteistyöstä, jonka kautta neuvostonkin kanssa saatiin sopimusaikaan ensimmäisessä käsittelyssä rakentavaa yhteistyötä on harjoitettu puolin ja toisin. Lisäksi kiittäisin Ranskaa puheenjohtajamaana ja myöskin Slovenia puheenjohtajamaana, koska he alustavasti tai alustivat menestyksekkäästi tämän sopimuksen syntymisen, mahdollistivat sen. Lisäksi kiitän Tsekin puheenjohtajamaata siitä, että se on sitoutunut saattamaan loppuun tämän prosessin. Komissio katsoo, että uusi direktiivi on räätälöity puolustusturvallisuusmarkkinoita joustavuus sopimusten tekemisessä, koska sopimusten yhteydessä on hyvin herkkiä arkaluontoisia kysymyksiä yleensä mukana. Turvallisuuslauseke tietoihin on mukana ja saantivarmuus myöskin halutaan taata. Tämä on instrumentti, jonka kautta, jonka avulla jäsenvaltiot pystyvät hoitamaan suurimman osan puolustusturvallisuushankinnoistaan turvallisin mielin. Uusi direktiivi pätee myöskin herkkiin arkaluontoisiin hankintoihin, silloin kun on kyse muista kuin turvallisuuteen liittyvistä hankinnoista, kyse strategisesta ympäristöstä, transatlanttisista uhista, uudesta teknologiasta ja niin poispäin. Olipa sitten kyse sotilaisista tai muista toimista, ympäristön suojelusta ja kaikki nämä kehityskulut otetaan huomioon ja myöskin poliisin hankinnat, jotka ovat samantyyppisiä kuin puolustusmateriaali, kuuluvat tähän samaan soveltamisalaan. Kaikesta tästä on hyötynä se, että uusi direktiivi mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat käyttää poikkeusta artiklan 296 perustamissopimuksessa poikkeustapauksissa. Tämä on mahdollisuus, jota voidaan käyttää hyväksi turvallisuusmarkkinoiden hankinnoissa avoimet kilpailusäännöt unionin tasolla mahdollistavat sen, että yritykset voivat helpommin päästä muiden maiden puolustusmarkkinoille. Intressinä on luoda suuremmat markkinat. Tämä mahdollistaa mittakaava edut ja vähentää kustannuksia. Puolustusmarkkinat ovat silloin halvempia loppujen lopuksi, markkinat ovat tehokkaammat ja tästä on hyötyä kaikille osapuolille ja teollisuuden aloille, koska niistä tulee kilpailukykyisempiä. Armeijatkin saavat parempaa, tehokkaampaa toimitu, parempia ja tehokkaampia toimituksia ja veronmaksajan rahoja säästyy. Jälleen kerran haluaisin kiittää teitä ja onnitella tästä lopputuloksesta, joka on saatu aikaan. Commissario, la parola nome del gruppo del Partito Popolare Europeo all'onorevole Sederschiöld. Kiitokset ja sitten seuraavaksi edustaja Sederschiöld. Mikä herr talman. Kiitos puhemies. Eurooppalaiset puolustusmateriaalimarkkinat, niitä ei luoda yhden yön aikana, mutta esittelijä on tässä tehnyt hyvää yhteistyötä sekä neuvoston että komission ja meidän kaikkien kanssa niin, että tässä on päästy ensimmäinen tärkeä askel eteenpäin. Nyt laaditaan sisämarkkinoiden pelisääntöjä asioille avoimien markkinoiden mukana eurooppalainen kilpailukyky paranee ja samalla materiaalin hankinta muuttuu halvemmaksi. Tässä Ranskalla on luonnollisesti ollut hyvin rakentava rooli, mutta esittelijällä myös. Haluaisin myös kiittää puolustusteollisuutta heidän näkökulmistansa ja siitä, että he ovat olleet hyvin joustavia. Monet elementit vuoden 2004 hankintadirektiivistä ovat tässä vielä mukana ja samanaikaisesti on parannettu ja huomioitu paremmin myös kansallisia turvallisuusnäkökulmia. Se, että käytetään artiklaa 296 on olemassa, mutta nyt sitä ei enää voida käyttää väärin. Ja tämä pitäisi olla teollisuudenkin mielestä hyvä asia teollisuus voi luonnollisesti jatkaa vielä tähän uuden direktiivin toimeenpanon, toimeenpanoon ja siihen, millä tavalla sitä kehitellään. Erittäin tärkeää tässä on esimerkiksi avoimuus ja sen parantuminen. Se on ollut yksi asia, joka on ollut tärkeä parlamentille. Henkilökohtaisesti olen hyvin iloinen siitä, että kaikkein ristiriitaisimmat kysymykset on saatu ratkaistuksi olemassa olevalla eu lainsäädännöllä. Ja minä toivon, että parlamentti tulee tätä mietintöä laajasti tukemaan ja sen myötä on otettu hyvin merkittävä askel eteenpäin. Haluan kiittää kaikkia kollegoita ja muita toimijoita, jotka ovat olleet mukana tässä rakentavassa ja jännittävässä prosessissa. Onorevole Weiler, a nome gruppo socialista per quattro... Kiitos. Ja seuraavana edustaja Weiler, neljä minuuttia, sosiaalidemokraattien ryhmä. Kiitos puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Vuoden vaihteessa oli merkittäviä otsikoita lehdissä. Maailma varustautuu, asevarustelu kiihtyy, varusteluteollisuus ilman kilpailua on kallista Saksassa ja muissakin maissa. Toitotettiin siitä, että korruptiota ei synty puolustushankinnoissa. Sosiaalidemokraattien nimissä totean, että on täysin selvää, että tämän tyyppinen varustelu ja myöskin tällainen korruption villaisella painaminen ovat asioita, jotka me tuomitsemme. Tämän lainsäädäntöpaketin tavoitteena, joka koostuu kahdesta direktiivistä, nythän tänään keskustelemme aseiden siirtoa ja aseen hankintasopimuksia koskevasta direktiivistä. Näiden tarkoituksena ei ole pelkästään parantaa kilpailukykyä, vaan myöskin varmistaa se, että veronmaksajien rahoja ei tuhlata enää asevarustelun nimissä ja samalla pyritään estämään korruptio. Nämä ovat niitä syitä, miksi sosiaalidemokraatit ovat valmiita tukemaan lopputulosta. Kyse on eurooppalaisesta puitekehyksestä ase hankintojen yhteydessä ja myöskin pal- val- palvelus- palvelusopimusten yhteydessä. Yhteistyötä tullaan parantamaan jäsenvaltioiden kesken, joten mitään turhaa päällekkäisyyttä ei toivota. Lisäksi varmistetaan se, että kaiken kaikkiaan syntyy enemmän kilpailua 296 artiklankin valossa suurten ase, aseita varmistavien yritysten kesken. Toivon, että ryhmien voimin voimme myöskin tarkastella kollega Fortuna esittelemään direktiiviä. Meidän kannaltamme katsottuna oli se, että tärkeää on asettaa sanktioita korruptiotapauksissa. Ja uskokseni tätä ala on liian pitkään hemmoteltu. Tämä on aivan uusi asia, tämä sanktiokysymys. Uskon, että tulokset ovat kaikkien jäsenvaltioiden kannalta hyväksyttäviä 6-7 maata omavat riittävästi omaa tuotantoa ja vain vähän kauppaa ulkopuolista maiden kanssa. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki 27 maata saadaan nyt mukaan. Tämä nyt on onnistunut. En ole varma, tuliko kaikki toimimaan niin hyvin kuin mitä tällä hetkellä voisi kuvitella. Parlamentti haluaa jatkossakin valvontamahdollisuuden. Meidän täytyy myöskin pysyä ajan tasalla siitä, missä mennään. Ei pelkästään komissiolta odoteta tiedonantoja, vaan haluamme myöskin kuulla, mitä tuloksia on saatu näiden kahden direktiivin täytäntöönpanosta, kun pakettiin ja tulevaisuudessa tarvitsemme vahvemmat eurooppalaiset sisämarkkinat. Ja tässäkin yhteydessä, kun tarkastellaan valtaoikeuskysymyksiä tämän totean herra Sarkosin suuntaan, mikä Sarkosin suunnitelma toteutuu, silloin myöskin Euroopan parlamentin täytyy olla kansalaisten valitsemana elimenä ja instituutiona Euroopassa mukana valvomassa todella, todellisella tavalla samantyyppisesti asehankintakysymyksiä niin kuin kansallisessa parlamentissa harjoitetaan valvontatointa. Tällä hetkellä Euroopan parlamentissa tämä ei vielä, toimi, vielä toiminut. Korkeimpia hintoja ei toivota. Kuitenkin Euroopassa on hyvin kalliita, liiankin kalliita asevarusteluohjelmia. Saksasta tämä on täysin ilmeistä ja muissa muissakin maissa. Yhteistyö oli oikein hyvää eri ryhmien kesken ja tulokset ovat järkeviä, kohtuullisia, mutta parlamentin kannalta jotkut tekijät, jotka liittyvät tähän mukaan, ovat kestämättömiä. Sopimus ensimmäisessä käsittelyssä ei ole vakavasti otettava parlamentaarista työtä sen vuoksi. Nähdäkseni tämä menettely saa olla ainoastaan poikkeustapauksessa käytössä. Tämän paketin yhteydessä tämä ei olisi ollut edes tarpeellista. Meidän pitäisi pitäytyä siihen, että tämän tyyppiset menettelyt, joissa parlamentaarista työtä vesitetään, eivät enää toteudu tulevaisuudessa, muuta kuin poikkeustapauksissa. Edustaja Busso, kaksi minuuttia. Kiitos oikein paljon. Hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin onnitella kollega Lamstorfia erinomaista mietinnöstä. tien tähän todella paneutui työhönsä. On hyvin tärkeää saada aikaiseksi yhteiset puolustusmarkkinat ja saada aikaan lainsäädännön puitteet sitä varten, että voidaan yhteistä puolustuspolitiikkaa kehittää. Sitten olen myös sitä mieltä, että syrjimättömyysperiaate ja voimuusperiaate, joka löytyy perustamissopimuksesta, tulee myös näille markkinoille käyttöön ja tämä edistää sitten puolustusmenojen tehokkuutta. Mietinnössä on saatu aikaiseksi maininta siitä, että näillä uusilla tavoilla voidaan saada puolustusmarkkinat toimimaan kunnolla. Ja minä haluaisin esittää muutaman kommentin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden turvallisuuden puolustamiseen. Pitää ajatella esimerkiksi eh, toimitusvarmuus ja kaikki ne tiedot, jotka pitää antaa niille, jotka osallistuvat tarjouskilpailuihin ja toisaalta ajatellaan sitten sitä, miten tarjouskilpailuihin osallistujat eh, suojataan, että heitä ei syrjitä. Tämä ehdotus lisää avoimuutta koko menettelyssä, mutta jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että tässä huomioidaan niiden turvallisuusintressit erityisesti siksi, että poikkeus pysyy voimassa niissä tapauksissa, että kyseessä on turvallisuusriski. Ja sitten haluaisin korostaa sitä, että on hyvin tärkeää meille saada yhteiset puolustusmarkkinat, mutta samalla kun tästä asiasta puhutaan, näistä yhteistä puolustusmarkkinoista tai jos jatkossa puhutaan arka mistäkin asioista, kuten offset-asiasta, pitää todellakin huomioida kunkin jäsenvaltion strateginen tilanne. Kiitos. Nuuto. Kiitos. Sitten Janoski, yksi minuutti. Pani komisarzu, pan Lambsdorff wykonał dobrą robotę. Gratuluję. Kiitoksia, puhemies. Herra Lambsdorff on tehnyt aivan erinomaista työtä kun on tarkastellut sitä, miten veronmaksajan rahaa käytetään tällä alalla. Ja veronmaksajan rahat ovat aina hyvin kipeä asia, varsinkin silloin, kun on kyse asevarustelusta. Ja kyse on suurista rahasummista. Aina ei voi valita kaikkien halvinta ratkaisua, vaan täytyy valita kaikkien paras. Täytyy tarkastella myöskin työn laatua. Tämän Tärkeä tekijä on niin ikään luottamuksellisuus ja jopa salassapito joidenkin kriittisten asioiden suhteen. Muistakaa, täytyy muistaa myöskin tiedon välitys ja avoimuuskysymys. Ja nähdäkseni kaikki nämä asiat heijastuvat tähän direktiiviluonnokseen. Se on hyvällä tolalla, sikäli meidän täytyy todellakin keventää puolustushankintoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Minuutin. Kiitoksia, Kallenbach, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitän esittelijää hyvästä yhteistyöstä, koska äh, hän on ottanut huomioon kaiken kritiikin, mikä otettiin esiin ensimmäisessä käsittelyssä. Ja sen, että lähtökohtana hän oli kuitenkin se, että äh, kolmikantaneuvottelussa parlamentin ääni kuuluisi selkeästi ja otettaisiin huomioon. Me päätämme täällä tänään kompromissista äh, liittyen liittyen kauppatavaraan, joka oli rajoittunut vain muutamiin jäsenvaltioihin. Tämä oli minulle aika mielenkiintoinen kokemus, että kun taistellaan kilpailun ja sisämarkkinoiden puhtaan opin puolesta, niin yhtäkkiä mukaan onkin otettu kaikki kansalliset edut ja päätöksenteot. Ja tämä ei kuitenkaan onnistunut ja se oli hyvä. No miksi tämä ei onnistunut? Sen vuoksi, ja miksi tämä on hyvä? Sen vuoksi, että enemmän kilpailua myös puolustusmateriaalimarkkinoilla johtaisi siihen, että tehokkaammalla tavalla voitaisiin käyttää esimerkiksi julkisia varoja. Sama koskee myös sitä, että pyritään vähentämään korruptiota. Me olemme tämän velkaa kansalaisillemme. On myös selvää, että me tarvitsemme selkeät tarjouskilpailusäännöt ja sitä kautta enemmän avoimuutta. Sitä kautta me annamme PK-yrityksille myös todellisen mahdollisuuden tulla mukaan markkinoille. Ja kun sitten pyrimme tässä äh, vähentämään kaikkia mahdollisia porsaanreikiä, joilla pyritään välttämään näitä tarjouskilpailuita, niin äh, siinäkin komissio on onnistunut. Ja paljonhan kaunista oli aikaisemminkin päätetty, mutta sitä ei kuitenkaan toteutettu. Ja nyt tällä direktiivillä on voitu estää näitä aukkoja. Ja sitten vielä lopuksi, tässä voidaan nyt ottaa mukaan myös oikeusvälineitä. Olisin ehkäpä toivonut, että me voisimme vielä enemmän eurooppalaistaa tätä ja saada aikaan vielä enemmän avoimuutta esimerkiksi kynnysten vähäistä alentamisella. Mutta joka tapauksessa odotan jännityksellä tämän toimeenpanoa. Pflüger per un minuto. Edustaja Pflüger, minuutti. Kiitos. Tämä direktiivin osa puolustuspakettia. Tarkoituksena on luoda vahvemmat ja kilpailukykyisemmät eurooppalaiset puolustusmateriaalimarkkinat. Vapaat markkinat tässä jyllivät niin kuin monissa muissakin asioissa. Sekä aseiden että puolustusmateriaalien suhteen ja aseiden tarkoituksena on tappaa ja niillä käydään sotaa. Tarkoituksena on lisätä tehokkuutta puolustusmarkkinoilla. Svoboda totesi erässä keskustelussa että paremmat olosuhteet pitäisi luoda eurooppalaisen puolustusteollisuudelle, kun otetaan huomioon kilpailu erityisestikin Yhdysvaltain puolelta. 2005 EU-valtiot ensimmäistä kertaa olivat suurin aseiden viejä. 70 prosenttia tästä viennistä tulee Saksasta, Italiasta, Ranskasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja suurin osa aseista viedään Lähi-Itään. Meidän huolenamme ei pitäisi olla se, kuinka luodaan tehokkaampaa puolustusteollisuutta, vaan pikemminkin aseriisuntaa pitäisi tehostaa. Ja tätä varten ei ole direktiivejä, vaan ainoastaan aseteollisuuden tehokkuutta tässä pidetään silmällä. Ja tässä on täysin selvillä se, mistä nyt käytännössä on kuitenkin kyse. Tre Edustaja Schwab, kolme minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, myös minä haluaisin kiittää sisäasiamarkkinoiden valiokunnan esittelijää mutta samoin myös äh, puolustusasioiden alivaliokuntaa ja puheenjohtajaa ja esittelijää Lambsdorffia. Me emme tarvitse mitään äh, unionin sisämarkkinoiden ulkopuolisia äh, aseiden hankintoja, vaan me puhumme nimenomaan siitä, millä tavalla Euroopan unionin sisämarkkinoilla voidaan tehdä hankintoja edullisemmin ja tehokkaammin. Ja se, että Euroopan parlamentti tässä on nyt yksimielinen, on mielestäni hyvä asia, koska sillä tavalla kansalaiset näkevät suuria, todellakin suuria säästöjä näillä markkinoilla ja sitä kautta ehkä voidaan myös tukea rauhaa. Näillä markkinoilla, ja olen todellakin pahoillani siitä, että neuvosto ei ole täällä kunnolla paikalla, mutta joka tapauksessa näitä, tätä taustaa vasten meidän täytyy muistaa ne vaikeat keskustelut, mitä aikaisemmin käytiin jäsenvaltioissa. Ja kyllä minä näen, mitä ongelmia äh, näissä äh, kolmikantaneuvotteluissa tulee olemaan. Siitä huolimatta minusta täytyy sanoa, että Euroopan unionissa puolustuspolitiikka on tärkeä asia ja olen todellakin pahoillani siitä, että täällä ei ole niin paljon ihmisiä paikalla puhumassa tästä. Tänä aamuna me vietimme euron kymmenvuotisjuhlaa ja toivon, että jonain päivänä me voimme katsoa taaksepäin ja katsoa sitä, koska me käynnistimme kunnolla Euroopan unionin yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan myös puolustushankintojen alalla. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Tämä on suuri askel eteenpäin luottamuksen saralla jäsenvaltioiden kesken ja kiitän tästä. Kiitän myös komissiota, joka on työskennellyt hyvin painokkaasti tämän direktiivin parissa ja joka on ottanut yhteyttä kaikkiin jäsenvaltioihin ja pyrkinyt rakentavalla tavalla ohjaamaan parlamenttia ja tukemaan parlamenttia tällä, tässä, tämän työssä. Ja tässä nähdäänkin nyt sitten, mitä parannuksia on saatu aikaan, enkä lähde niitä tässä toistamaan. Paketin toisen osan luominen, eli todellisen eurooppalaisten puolustustarvikkeiden sisämarkkinoiden luominen on asia, joka kestää vielä koska äh, tai se on huono asia, koska tätä kautta me voisimme parantaa Euroopan unionin iskukykyä kansainvälisissä kriiseissä. Ja jos me puhumme esimerkiksi Euroopan unionin äh, äh, tästä, näistä joukoista, jotka ovat Afrikassa, jossa äh, on irlantilainen äh, komentaja ja sitten useista jäsenvaltioista joukkoja. Se on ensimmäinen askel, kun rakennetaan Euroopan unionin puolustusvoimia. Kiitos. Edustaja Seferreira, kaksi minuuttia. Puhemies, ennen kaikkea haluaisin onnitella edustajaa Lambsdorffia ja myös varjoesittelijöitä, erityisesti Rova Barbara Weiler ja hyvät kollegat. Meidän on päästävä kansallisten puolustusmarkkinoiden integraation suuntaan. Meidän on päästävä eteenpäin ottaen huomioon erityispiirteet näillä markkinoilla, mutta pitää kuitenkin sisämarkkinasääntöjä soveltaa tälle alalle. Pitää olla avoimempia tarjouskilpailuissa ja myös tehdyissä sopimuksissa, mutta sen lisäksi meidän on saatu aikaiseksi sellaiset olosuhteet, että eurooppalaiset tuotteet olisivat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Komission jäsen kriivi on tärkeää, että tämä direktiivi mahdollistaa edistymisen jos ajatellaan juridisia puitteita, jotka liittyvät näihin eh, sopimuksiin, hankintasopimuksiin, on otettava huomioon jäsenvaltioiden intressit turvallisuusalalla ja asetuotannossa ja turvallisuustarvikkeiden tuotannossa. Puhemies, tämän lisäksi haluaisin korostaa, korostaa sitä, että on sääntöjä, jotka mahdollistavat pienten ja keskisuurten yritysten mukaan tulon, jos ajatellaan esimerkiksi alihankkijasopimuksia ja on, tämän avulla on mahdollista päästä eteenpäin niin, että saataisiin todelliset eurooppalaiset puolustusmarkkinat. Tämä edistäisi tutkimusta ainoastaan tällä alalla, vaan kaiken kaikkiaan eurooppalaisessa teollisuudessa, joka osaltaan osallistuu puolustus- teollisuuden kehittämiseen. Lopuksi on mainittaa vielä puolustusteollisuuden kehittyminen Euroopan unionin ulkopuolella. Tälläkin teollisuudella on oma merkityksensä. Lopuksi haluaisin sanoa, että jos haluatte rauhaa, valmistautukaa sotaan. Me olemme rauhan suurvalta. Me haluamme rauhaa, emme sotaa, mutta sitä varten tarvitsemme teollisuutta. Edustaja Naskiewicz, yksi minuutti. Stany Zjednoczone wydają na cele obronne około 500... Kiitos puhemies. Me käytämme noin 500 miljoonaa dollaria vuodessa turvallisuus- ja puolustusmenoihin. EUn puolustuskulut ovat noin 200 luokkaa. Kysymys kuuluu, Voimmeko me todellakin käyttää nämä 200 miljardia hyvästi, hyväksi tehokkaasti ja luomaan samantyyppistä toimintavalmiutta kuin mikä Yhdysvalloilla on. Kun minä olin maani puolustusministeri, tapasin teollisuuden edustajia ja sanoin, että anteeksi nyt vain, mutta minä olen puolustusministeri. Ei minä kuitenkaan puolusta teollisuutta, vaan maatani. Keskustelut tänään käydään, ja josta haluaisin kiittää herra Lamsdorfia, koska hän laati tämän mietinnön, liittyy tähän direktiiviin, joka auttaa meitä käyttämään olemassa olevat voimavarat paljon luotettavammalla, tehokkaammalla tavalla kuin tähän saakka. Tämä parantaa EUn toimintakapasiteettia ja tämä on sovelias mietintö. Oikein hyvä. Kiitos edustaja BR, yksi minuutti. Arvoisat kollegat, haluaisin vielä kerran viitata siihen, että puhumme pakettiratkaisusta, josta oikeastaan päätettiin jo joulukuusta ja tänä nyt täällä keskustellaan. Kysymys on siis eh, siitä, eh, että saadaan aikaan yhteiset markkinat. Minä eh, laadin ulkoasioiden valiokunnan lausuntoa ja meidän lähtökohtamme oli se, että saataisiin aikaan harmonisointia varusteluteollisuuden parissa ja EU:ssa ja samanaikaisesti saataisiin parempaa valvontaa, kun on kysymys viennistä, aseiden viennistä Euroopan unionin ulkopuolelle. Ja jos puhutaan näistä hyvistä asioista, niin neuvosto viimeisimmässä kokouksessa viime vuonna Ranskan puheenjohtajakauden aikana päätti näistä aseiden viennin käytännössäännöistä. Ja se on hyvä, että parlamentti on sitä aina siksi vaatinutkin. Mitä tulee harmonisointiin, se on meidän mielestämme oikea asia, mutta sen lisäksi me tarvitsemme myös kansallisvaltioiden äh, valvontaa ja heidän on myös huolehdittava siitä, että on olemassa jonkinnäköiset sanktiomahdollisuudet, mikäli ei noudateta sääntöjä ja me tulemme tätä seuraamaan suurella mielenkiinnolla. Kiitos. Edustaja Tubon, kaksi minuuttia. Puhemies, minua, minä haluaisin korostaa sitä, mitä kollega Schwab hetki sitten sanoi. Ja sanoisin, että direktiivin hyväksyminen tänä päivänä on tärkeä päätös. Ja voimme kiittää esittelijä Lampsdorfia ja varjoesittelijä Sederschöldiä ja tietysti Ranskaa puheenjohtajavaltiona, joka viime vuoden lopulla kovasti ponnisteli, jotta voitaisiin saada kompromissi aikaan. Itse asiassa tällä hetkellä pyrimme saamaan loppuun syklin, joka on niin kovin nopea. Muutamassa kuukaudessa tämä tehtiin, eli me saimme päätöksen joulukuussa puolustushankin materiaaleista ja käytännessäännöt ja sitten samanaikaisesti meillä on käsittelyssä tämä direktiivi 296 artikla Proston sopimuksesta halutaan saada samansuuntaisiksi hankintasääntöjen kanssa. Ja samanaikaisesti me olemme menossa puolustustalouden yhteisön tasolle saattamisen suuntaan. Tämä kuulostaa ehkä vääräoppiselta, jos ajatellaan, että puolustuspolitiikka on luonteeltaan eh, oman maan suverenisuuteen liittyvää. Ja sama asia on ollut havaittavissa myös oikeuden alalla. Ranskan puheenjohtajakaudella, myös Suomen puheenjohtajakaudella on päästy kovasti eteenpäin sellaisilla aloilla, joilla kansalliset suvereniteettipyrkimykset pyrkivät estämään sopimukset. Jos hyväksymme tämän tekstin, niin tällä me saatamme loppuun sen keskustelun, joka koskee eurooppalaisen rakentamisen luonnetta. Me olemme todellinen suurvalta ja jatkossa yhä enemmän turvallisuuden ja ulkopolitiikan alalla tulemme olemaan sitä. Kiitos ja Van Orden yksi minuutti. Thank you very much. Uh, Kiitos puhemies. Brittikonservatiivit yleensä vahvasti kannattavat avoimia markkinoita – Kuten useat puhujat ovat todenneet, että tämän mietinnön taustalla on pyrkimys vahvistaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja EU-integraatiota. Ei kyse niinkään taloudellisista hyödyistä, eikä tällä yhtään mitään tekemistä ole ainakaan puolustuskapasiteetin parantamisen kanssa. Ehkä jotain marginaalisia etuja saattaisi, tai hyötyjä saattaa tästä olla joidenkin maiden puolustusmateriaalimarkkinoille, mutta muiden etuna on pikemminkin päästä Yhdysvaltain, Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille, eikä toisinpäin, koska meidän markkinamme ovat nyt jo yksi yhdet avoimimmista EU-ssa. Ehdotetut säännöt johtaisivat siihen, että hallitukset, jotka ovat valtavasti panostaneet puolustuspolitiikkaan ja tuotekehitykseen, eivät välttämättä enää saa näistä investoinneistaan vastaavaa hyötyä enää valmistus- ja tuotantovaiheessa kehityssopimuksia. Halutaan avata eurooppalaisia kilpailuja. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisilla hallituksilla ei ole mahdollisuutta suojata teollisia tekinoikeuksia, työpaikkojen tai muitakaan investointeja. Ja tämä vesittää investointeja tuotteiden kehittämisen ja tutkimuksen alalla. Eikä tämä ole eduksi puolustus- ja turvallisuuspolitiikan kannalta eikä myöskään taloudelliselta kannalta. Minuutua. Edustaja Pasku, yksi minuutti the directive on defence procurement is an important step towards both edem and esdp. i recognise the difficult puolustushankintaehdotus on hyvin tärkeä edistysaskel. On tärkeää muistaa ne säännöt, jotka kattavat hankinnat tällä alalla. Tämä on hyvin monimutkainen sääntö Sen on käytännössä sovittava käytäntö, käytäntöihin. Me tarvitsemme jatkuvaa valvontaa ja on päättäväisesti rangaistava, jos jotain suositaan toisen ohi. Tarvitaan hyvä tasapaino meidän EU-elinten on toimittava sääntelijänä tällä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 Rahoituskriisi ja energiakriisi ovat kärjistäneet asioita. Jälleen kerran nähdään, kuinka Euroopan unionin täytyy osata solidaarisuutta maailman ongelmien edessä. Yhteiset säännöt ja avoimuus julkisilla markkinoilla silloin, kun on kyse puolustus- ja turvallisuusmateriaalista, edustaa askelta eteenpäin unionin kannalta. Tässä on erityisiä sääntöjä, joilla pyritään saamaan aikaan mittakaava etuja ja tehokkuutta ja samalla parannetaan kilpailukykyä suhteessa Yhdysvaltoihin. Me tarvitsemme yhteisön sääntöjä, jotka ovat vahvoja vankalta, vankalla pohjalla, että pystymme kilpailemaan muiden kanssa. Ja myöskin haluamme valvonta, valvoa puolustusmateriaalin vientiä kolmansiin maihin. Tämäkin on tarpeellista. Lissabonin sopimuksen ratifioiminen mahdollistaa sen, että me pystymme rakentavaan yhteistyöhön, pysyvään sellaiseen turvallisuuspuolustuspolitiikan ja alla. Tämä on erittäin tärkeä unikin kannalta. Rogalski.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 talouden äh, kriisi on vaikuttanut hyvin paljon nimenomaan puolustusmenoihin ja sitä kautta sitten myös työllisyyteen. Jopa isoilla jäsenvaltioilla on ongelmia rahoittaa uusia järjestelmiä puolustusmarkkinoilla niin, että voitaisiin rakentaa tarvittavaa jäsenvaltioiden sotilaallista äh, materiaalia. Me tarvitsemme hyvän teknologisen äh, ja tutkimuksellisen pohjan jonka kautta voimme jatkaa eteenpäin. Meidän täytyy myös saada lailliset puitteet samankaltaisemmiseksi. Ja meidän täytyy kyetä tähän ilman, että kuitenkaan heikennetään maiden omaa puolustuskapasiteettia. Meidän täytyy olla myös oikeudenmukaiset tarjouskilpailujärjestelmät ja pyrkiä välttämään syrjintää. Kiitos edustaja Angelakas. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä Lambsdorffia ja myös varjoesittelijä, joka on tehnyt oikein tärkeää työtä eurooppalaisten markkinoiden tyypillinen piirre on pirstoutuneisuus, vienti tällä alalla liittyy erilaisiin järjestelmiin ja on erilaisia toimintatapoja ja määräaikoja. Tässä esityksessä korostetaan avoimuutta ja pyritään samanaikaiseksi avoimet markkinat puolustushankinnoissa ja tämä on hyvin tärkeä osa yhteistä turvallisuus puolustuspolitiikkaa on myös tärkeää, että toimitusvarmuus ja informaatiosääntöjä otetaan mukaan. Mitä tulee 296 artiklaan perustamissopimuksessa ja poikkeuksiin, poikkeusmahdollisuuksiin, ne ovat tuomistuimen päätösten mukaisia. On myös tärkeää korostaa pk roolia, on jäsenvaltioissa tuhansista työpaikoistakin on kyse. Kiitos. Sitten viimeinen puhuja. Thank you, Chairman. I would like... Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin onnitella Lambsdorffia erinomaisesta työstä jota on tehnyt ja myöskin varjoesittelyä tietenkin erityisesti Rova Sederscheltia. Haluaisin painottaa sitä, mitä herra Tybon totesi, kun hän kovasti kehui Ranskaa puheenjohtajamaana tämän direktiivin eteenpäin viejänä. Muutaman vuoden kuluttua havaitsemme ehkä, että meidän ei olisi pitänyt kaihtaa niinkään keskustelua yhteisestä eurooppalaisesta puolustusmarkkinoista, koska kyse on yhteisestä Euroopan puolustuksesta ja sen intresseistä, ja intressinä on lisätä kilpailukykyä ja kilpailua. Eräs seikka direktiivissä on tärkeä monien jäsenvaltioiden kannalta erityisestikin silloin, kun on kyse alihankkijoista. Olen erittäin iloinen siitä, että sopimus on saatu aikaan neuvoston ja komission kanssa alihankkijoista ja että tämä teksti on heijastunut hyvin pitkälti siihen, mitä parlamentti on ajanut takaa. Nimittäin tässä lisätään avoimuutta alihankintojen suhteen ja toiseksi syrjimättömyys kansalliselta perustalta pyritään estämään silloin, kun sopimuksia tehdään ja lopuksi vielä kansallisilla viranomaisilla on mahdollisuus sallia se, että alihankkijat voivat äh, noin 30 prosenttia tai 30 prosentin saakka käyttää alihankintaa hyväkseen. Tämä on askel eteenpäin Euroopan tulevaisuutta silmällä pitäen. Komissaario Kiitos sitten komissioesimen Kriivi. Haluan kiittää kaikkia. On selvää, että tämä nykyinen teksti on kompromissi ja silloin siihen ei voida ottaa kaikkea mukaan, mutta kuitenkin sitä on parannettu. Euroopan parlamentilla on paljon syitä olla tyytyväinen sen vuoksi, että parlamentti pyysi eh, komissiolta 2005 päätöslauselmassaan eh, laatimaan tätä direktiiviä ja hyvin pitkälti tämä perustuu parlamentin ehdotukseen. Ja toisekseen vielä tärkeämpää tämä nykyinen teksti. Siinä on hyvin paljon teidän asioitanne otettu mukaan koko prosessin aikana. Tässä on pyritty huomioimaan koko tämän direktiivin laajuus ja komissio voi tukea teidän tarkistuksenne ja sen vuoksi hyväksyy tämän tekstin. Tässä on kysymys nyt todellisesta eurooppalaisesta puolustusmarkkinoista. Vain viisi vuotta sitten äh, oli ihan skifiä ajatellakaan, että tällaiset markkinat saataisiin aikaan, mutta tänä päivänä ne ovat todellisuutta, joten meidän ei tule nyt tuhlata tätä mahdollisuutta. Euh, nyt annamme puheenvuoron esittelijälle, edustaja Lamstor. Kiitos puhemies Muistaisin Jeffrey Van Ordnia siitä, että ne, jotka tukivat saksala, saksalaisia, tai en sano tukivat saksalaisia vasemmisto ääriaineksia. Ja nyt ei todellakaan ole kyse asenne viennistä, vaan Euroopasta sisämarkkinoista, tämä muistutuksena myöskin. Mitä Rova Weiler totesi, on aivan totta. Hän nimittäin totesi, että tuotteet ovat kilpailun puuttumisen vuoksi kalliita, koska ei ole kilpailua, silloin tuotteet ovat kalliita. Toivottavasti nyt saadaan enemmän kilpailua eurooppalaisille sisämarkkinoille – ja silloin näistä tuotteista edelleenkään tulee halpoja, mutta ehkä hieman halvempia. Tämä on suuri tilaisuus myöskin teollisuudelle päästä uusille markkinoille ja myöskin PK-yritykset voi päästä markkinoille mukaan. Tärkeää on myöskin varmistaa avoimuus kansalaisyhteiskunnankin kannalta. Kansalaiset voivat paremmin seurata sitä, miten markkinat rakentuvat ja myöskin kansalaisjärjestöt pystyvät paremmin valvomaan tilannetta ja tämä on tärkeä seikka. Ja vielä lopuksi haluaisin Jacques Dubonia ja toista kollegaa kiittää siitä, että he ovat aivan erinomaisella tavalla hoitaneet tätä asiaa ja vieneet sitä eteenpäin. Kyse on toisesta pilarista eurooppalaisessa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa ja sen eteenpäin viemisestä. Ensimmäinen pilarihan muodostuu sisämarkkinadirektiivistä. Ilman erinomaista työtä, jota Ranskan puheenjohtajamaa teki, ja jäsenvaltioiden välistä sovittelutyötä, joka oli erittäin vaikeaa, ei tästä ikinä olisi päästy puusta pitkään. Nyt meillä on tilaisuus edessämme ja meidän täytyy käyttää hyväksemme tätä poliittiselle Euroopalle avautumaa mahdollisuutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisen nimissä. Ja tämä on mahdollisuus myöskin parantaa rauhantilannetta ja tätä tilaisuutta meidän täytyy käyttää hyväksemme. <clears throat> artiklan sataviisikymmentäviisi työjärjestyksen mukaan kun äh, tuntee että, että on suoraan minuun äh, viitattu, niin saan reagoida. Kuka täällä nyt sitten on äh, ekstremistinen, niin se käy kyllä hyvin nopeasti ilmi. Tässä on kysymys markkinaekstremismistä, ääripäästä ja minä sanoin, että tehokas varusteluteollisuus Euroopan unionin sisällä vaikuttaa luonnollisesti myös varusteluaseiden äh, vientiin. Ja sehän on ihan selvää. Äh, la discussion est close. Keskustelu loppuu. Äänestys pidetään huomenna. Seuraavana komissiolle esitettävät kysymykset. Ensimmäinen kysymys on edustaja Burkelta. Kymmenen vuotta euroa. Komission selkä hyvä. Kiitos puhemies. Yleisesti ottaen budjetti